say uh, in our Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de... Niin, hyvät kollegat, pahoittelemme tästä viime hetken selvittelystä. Kiitoksia, kun olette paikalla. Aloitamme kokouksen nyt vähän myöhässä. Pahoittelen todella tästä. Kohta 14. Anna puheenvuoron kollega Martin Kastlerille. Niin, anteeksi vain. Niin, äh, Jaslo Vietska onkin täällä Kastlerin sijaan, mutta ensin työjärjest- tästä asioiden käsittelyjärjestyksestä eilen sanottiin, että ensimmäisenä kohtana otetaankin kohta 13a. Tämä liittyy äänestykseen kohdassa 19 tarkistusten käsittely. Tehän tiedätte, että AFKO-valiokunta on aloittanut työn joka koskee artiklan, artiklan 81 uudelleen kirjoittamista työjärjestyksessämme. Siinä määritellään ne ehdot, jotka liittyy näihin asiakirjoihin, joille annamme parlamenttina hyväksynnän. Kun katsotte Euroopan parlamentin työjärjestystä, se on laadittu niin, että tekstissä tavanomaiseen lainsäädäntöön. Lainsäädännölliset ja ei-lainsäädännölliset tekstit ovat tämä selkäranka. Sitten on monia menettelyjä, joilla sovelletaan tätä lainsäädännöstä tai ei-lainsäädännöstä menettelyä tapauskohtaisesti, ja kun parlamentin on otettava kantaa. Esimerkiksi budjettimenettely on tästä tällainen poikkeusmenettely, tai sitten sellaiset asiakirjat, joissa parlamentti ei voi muuttaa tekstiä vaikka ne ovat lainsäädännöllisiä tekstejä, vaan parlamentti voi ainoastaan sanoa kyllä tai ei. Joten tämä on se artikla. jota Straskovski on nyt muuttamassa AFKO-valiokunnassa. Tämä johtuu siitä, että Inta ja, ja AFET-valiokunnilla oli tällainen toimivaltakiiste ja sitten he hyödynsivät työjärjestystä riitansa ratkaisemiseksi. Ja kävi ilmi, että Intavaliokunta oli hyvin tyytymätön siihen, mitä AFKO-valiokunta sai tuotettua valiokuntien puheenjohtajakokouksessa kokouksessa jo ilmaisinkin huoleni koskien tätä hanketta sellaisena kuin se oli AFKO-valiokunnan esityslistalle, koska herra Straskovskin eh, luonnoksessa ei edelleenkään tunnustettu erityisvaliokunnille mahdollisuutta puuttua eh, asiaan tällaisessa menettelyssä. Esimerkiksi kun kyseessä oli tämä transatlanttinen sopimus piti tietää, kuinka sosiaaliset säännökset otetaan huomioon. No se on tietenkin asia, joka huolestuttaa meitä, mutta meillä valiokuntana ei ollut mahdollisuutta ottaa kantaa. Otin tämän asian esille valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, ja kun Intakaan ei ollut tyytyväinen AFKO-valiokunnan työhön, niin sitten saimme tämän päänavauksen tähän työhön ja näin ollen meillä on nyt tämä lausunto koskien AFKO-valiokunnan ehdottamaa työjärjestyksen pykälän muutosta. Kollega Chaba Ori EPP EPPstä on tehnyt työtä ja olemme varmasti päässeet hyvään sopimukseen, josta, josta tänään äänestämme. Tässä on kolme ongelmaa lähinnä. Afkohan tässä itse asiassa toteaa, että on ensimmäinen asiakirja, jonka suhteen parlamentti sanoo, hyväksykö vai hylkääkö se sen. Sitten on päätöslauselma, jolla selvitetään tätä suositusta hyväksyä tai hylätä. AFKO-valiokunnan esittelijä ehdotti, että tämä suositus, jossa sanomme hyväksymmekö vai hylkäämme asiakirja, niin siinä ei olisi mitään johdantosan kappaleita, vaan ainoastaan viitteitä ja sitten itse suositus. Ja sitten oli mahdollisuus että sille, että esittelijä antaisi tällaisen lyhyen selvitysosan. Java Orille sopi ehdotukseni, jonka mukaan tämä, tämä tällainen perusteluosa, joka liitettäisiin suositukseen, niin siihen sovellettaisiin normaalia lainsäädäntöä Eli mikäli perusteluosassa ei heijastelta sitä, mistä valiokunnassa on äänestetty, niin valiokunnan puheenjohtaja voisi pyytää, että tämä perusteluosa, joka ei enää vastaa suosituksen sisältöä, vedettäisiin pois. Toinen tärkeä osa, taikka asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota, koska se ei varmaankaan ollut meille kaikille aivan selvä alusta asti. AFKO-valiokunta ehdottaa, mikäli nyt seuraamme esittelijän linjaa, johtaa siihen, että, esi- että parla- par- esitteli ei voi hyvä hylätä tekstejä, joka parlamentille on jätetty hyväksyntää tai hylkäämistä varten. Voimme ainoastaan sanoa kyllä tai sitten jättää silleen asian. Minun mielestäni näin demokratia ei toteudu. Jos parlamentti ei sano kyllä, niin kyllä parlamentilla pitäisi olla oikeus sanoa ei. Se, mitä AFKO nyt ehdottaa, kieltää meiltä mahdollisuuden sanoa ei. Meillä on sellainen vaikutelma, että se, mitä meille nyt ehdotetaan, koskee sitä, että kun, että kun ette kerran sanoo kyllä, niin jätetään asia silleensä, kunnes olette kypsiä sanomaan kyllä. No karikoin vähän, ja siksi ehdotan, että nyt poistettaisiin tämä epäselvyys, jota afk valiokunnassa on ehdotettu. Ja käsittääkseni Chaba Örille tämä linja sopii ja olen sitä iloinen. Sitten kolmas tärkeä asia koskee niitä olosuhteita, joissa tämä valiokunta voisi osallistua ja antaa kantaansa tämän tyyppisessä tapauksessa. Ja tähän liittyy kompromissi viimeinen osa, tai kato keskiosa kompromississa, joka teille on jaettu. Meillä on Orin suostumus tähän ja olen siitä hyvin tyytyväinen. Haluaisin kiinnittää huomenna tarkistuksen seitsemän, jota Chaba Ori ehdottaa. Minusta se on erittäin hyvä tarkistus ja siinä sanotaan hyvin selvästi, että tämä päätöslauselma, jossa on selvitys ja josta äänestetään suosituksen rinnalla, sen, siitä, sitä olisi käytettävä niin, että siinä selvitetään valtuudet, mm, neuvotteluvaltuudet valiokunnalle esittelijä oli ehdottanut alkuperäisessä versiossa, siis tarkistuksen ehdotus oli alun perin ehdottanut, että tämä päätös on lauselma perust, pohja, tekisi pohjatyötä näitä neuvotteluja komission neuvoston kanssa, mutta nyt ehdotan, että, että siis täys, päätöslau, päätöslauselman pitäisi olla valiokunnan mandaatin pohjana – Ihan niin kuin transatlanttisen sopimuksen kanssakin tehtiin. Pahoittelen, että menimme vähän syvemmälle tässä instituutioissa asiassa, kun olisitte ehkä toivoneet näin varhaisessa vaiheessa aamulla, mutta eh, nyt eh, haluaisin tietää, onko asia selvä vai haluaako joku vielä lisäselityksiä? Alejandro Serkas. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä selitys ja aktiivinen ne täyttää minut onnella. Koska näen, että, että meidän että työmme on hyvissä käsissä. Tarkistuksesta seitsemän demareilta haluaisin todeta jotakin. Halusimme juuri sitä, että tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä olisi mahdollista viedä taistelun puheenjohtajakokoukseen niin, että meidät voitaisiin ottaa mukaan lausunnon antamana valiokuntana. Eilen komissaarion kanssa näimme useitakin kohtia, joissa artikla 7 ja horisontaalinen lauseke, jonka mukaan kaikkien politiikat olisi tarkasteltavaa sosiaalisen politiikan valossa, niin järjestelmästi komissio unohtaa sen. Joten olisi hyvä, että kun näin käy ja näin käy usein, niin silloin kun sosiaalista politiikasta on kyse, niin meiltä pitäisi pyytää lausunto selkeästi ja johdonmukaisesti ja työjärjestyksen sääntöjen mukaisesti. Tout à fait. d'autres demandes Aivan näin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten äänestämme pian tästä tekstistä. AFKO-valiokunnalle kohdistetuista tarkistuksista. Nyt mennään kohtaan 14. Roma Jeska on täällä Kastlerin sijaan. Kos, asia koskee lausuntoluonnosta, jonka aiheena ovat laittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa. Madame Jaslowiecka, vous avez la parole. Rova Jaslowiecka, olkaa hyvä. Thank you, madam. Dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat. Ne henkilöt, jotka tulevat ilmen oleskelulupa ja oleskelevat EUn alueelle, jotta heidät voitaisiin, heidän tilanteensa voitaisiin säännöllistää niin he ovat äh, äh, joutuneet vaikeuksiin ja äh, ovat ilman työlupia sitten loppujen lopuksi alueella. Tämä tilanne on hyvin monimutkainen ja näillä maahanmuuttajilla on hyvin erilaiset tilanteet eri jäsenvaltioissa – nämä laitaat maahanmuuttajanaiset ja heidän naisen, lapsensa ovat kaikkein haavoittuvaisimpia uhreja, varsinkin sellaiset, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. He eivät saa suojaa eivätkä apua. Nämä uhrit usein, heidät matkust, palautetaan takaisin maihinsa, jos he kertovat väärinkäytöstä tai pyytävät oikeuksinsa toteutumista. Sen takia Martin Kastnerin lausunnossa tehdään selväksi, että silloin kun on tällaisia laittomasti oleskelevia naisia tai erityisesti raskana olevia ja alaikäisiä, jotka pyytävät ambulanssia, poliisin apua tai vastaavaa, niin heidän kohdallaan pitäisi keskittyä tähän oleskeluluparikokseen vaan uhrin asemaan. Mikään ei estä näitä naisia saamasta suojelua väkivallalta – tai hyväksikäytöltä ja syrjinnältä koko Euroopassa. Inhimillisyyden täytyisi olla tässä asian ytimessä. Martin Kassarin sausunnossa pidetään hyvänä naisten asian valiokunnan mietintöasiasta. Tällaiset maahanmuuttajanaiset kohtavat monenlaisia esteitä, jotka estävät heidän pääsyään peruspalveluihin, kuten terveystoimeen, koulutuksen, asuntoihin, oikeudellisen apuun tai työsuojeluun. Lausunnossa vedotaan jäsenvaltioihin ja työmarkkinaosapuoli, jotta voitaisiin e, puuttua näihin tilanteisiin näiden laittomien maahanmuuttajanaisten osalta työpaikoilla ja pitäisi mahdollistaa, että he pystyisivät paremmin toteuttamaan oikeuksiaan. Eli että olisi vähimmäistaso rangaistuksille ja e, myös e, olisi jonkinlainen suojelu työnantajilta, jotka haluavat laittomasti käyttää kolmannen maan kansalaisia. Sitten e, tietoturvakysymykset näiden naisten osalta – pitäisi siis olla erityisesti tietosuojelmaa ilman henkilöpapereita oleville naisille, jotka käyttävät näissä tilanteissa naisten turvakotien, neuvotapisteiden, uskollisen toimijoiden puolen. Sitten pitäisi kiittää erityisesti ilman henkilöpapereita oleviin naisiin, jotka ovat raskaana ja joilla on lapsia tarvitsevat syntyvät lapsen suojelua ja oikean laillisen hoitoon sekä lapsen syntymätodistukseen yleissopimuksen 7 artik- artiklan mukaisesti lapsen oikeuksien YK yleissopimuksessa. Tässä valiokunnassa ja kaikissa ryhmissä ollaan yhtä mieltä siitä, että meidän täytyisi huolehtia näistä ilman henkilöproppapereitä olevista naisista. Martin Kase pyysi minua kertomaan teille, että hän yritti huomioida tärkeimmät asiat näistä kaikista kirjasta, joita hän on saanut. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Jazlowiecka. Kiitoksia. Sitten Rava Jaakonsaari. Joo, kiitoksia. Vielä usein puhutaan laittomista maahanmuuttajista, mutta eihän ihminen voi koskaan olla laiton Siksi jo tässä kielen tasolla aivan oikein, että puhutaan paperittomista eikä laittomista. Ja itse asiassa tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, koska tällä, tällä hetkellä eh, Euroopan talouskriisi, joka on kääntynyt vakavaksi sosiaaliseksi kriisiksi, niin nimenomaan nämä paperittomat maahanmuuttajat joutuvat kaikkein vaikeimmin ja huonommin kohdelluksi eh, on tapauksia esimerkiksi Hollannissa ja jopa Suomessa, että <clears throat> synnyttämään tulevalta tai sairaalta naiselta, jolla ei ole papereita, on vaadittu ikään kuin pantti etukäteen, 500 euron pantti, jotta hän pääsee sairaalaan. Ja tämä on kyllä, ei sovi eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin. Siksi tämä asia on erittäin tärkeä ja minusta tämä lausuntoluonnos korostaa oikeita asioita esimerkiksi sitä, että työmarkkinaosapuolet puuttuisivat asiaan ja tietosuojan eri muotoja kehitettävä. Mutta erityisesti, joka minusta on tärkeä asia, on se, että tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa komissiota siitä, että koko meidän maahanmuuttopolitiikka on vielä erittäin fragmentoitunutta ja, ja joka, joka, on minusta tämmöisen komission näkökulman ja muun virhe, että on erittäin vaikea sitten löytää turvaa maahanmuuttajille tästä hyvin sekavasta lainsäädäntöpaketista. Tämä on tärkeä asia, sanon se vielä kerran, ja, ja pitää nostaa nyt täysistuntokäsittelyssä ja muutenkin poliittiseen keskusteluun, koska tämä sosiaalinen kriisi, jossa nyt elämme, niin pahentaa on vielä huonommin kohtelee kaikkein huonoit erityisesti näitä paperittomia maahanmuuttajia. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jean Lambert. Thank you and, and thank, uh, I'd also like to thank our... Kiitoksia, kiitokset myös uh, uh, valmistelijalle tästä. Tässä on tietenkin vaikea sanoa niin monta asiaa näin lyhyesti, mutta tässä on tietysti sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi ILOn kotityötä tekevien yleissopimukseen. Ja se on erityisesti sellainen ala, jolloin naisilta todella otetaan passit pois ja sitten he ovat ansassa tuossa tilanteessaan. Ja ehkä me voisimme sanoa tosiaan jotain tästä oikeudesta hoitoon, ihan niin kuin mistä Jaakon Saari puhui juuri raskaana olevien naisten kohdalla. Ja muistaen Euroopan unionin politiikat raskana olevien ja juuri vastasyntyneiden hoidosta, koska se on tietenkin juuri ihmisen kehityksen kannalta tärkeä hetki, mutta tulemme jättämään muutaman tarkistuksen tästä. Kiitoksia. Mainitsette Ilona yleissopimuksen on varmaan hyödyllistä muistuttaa siitä, että sopimus on juuri astunut voimaan 5. syyskuuta. Valitettavasti tässä vaiheessa vain kaksi Euroopan unionin valtiota on ratifioinut sen, Saksa ja Italia, joten luulenpa, että tämän valiokunnan jäsenille, vaikka hallituksella onkin muitakin vaikeuksia, niin ehkäpä voisin kutsua, että kukin pyrkii saamaan hallituksensa toimimaan niin että liitetään tähän sopimukseen, johon, jonka puolesta teimme paljon työtä. Sitä ei ole edelleenkään todellakaan ratifiointu suurimman osan jäsenvaltioita puolesta. Onko muita puheenvuoropöytäjä? Ei ole. Onko komission edustaja paikalla? Haluaako hän käyttää puheenvuoron lyhyesti? lyhyesti? Ardo Vino, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much. Indeed, briefly. Uh, niin, kiitoksia. Ihan lyhyesti haluaisin tarjota hieman lisätietoa kahdesta kolmesta kohdasta, jotka otettiin esille tässä lausunnossa. Direktiivi 2009-52, joka tarjoaa vähimmäistandardit sanktioihin näille laittomasti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille. Halusin vain mainita sen, että me olemme transponoimassa tätä direktiiviä ja ensi vuonna siitä tulee kertomuksemme. 2011-36 direktiivin täytäntöpano, joka koskee ihmiskaupan torjuntaa ja uhrien suojelua. Viime huhtikuussa tuli täyteen tuo äh, transponoinnin määräaika ja nyt olemme prosessoimassa sitä komissio aikoo julkaista kertomuksen asiasta tämän direktiivin soveltamista vuonna 2016. kohta 5, joka käsittelee sitä laajapohjaista tutkimusta, jota tarvitaan Niin tässä suhteessa saattaisi olla hyvä tietää, että aivan kuten tässä komiteassa aiemmin on todettu, niin komissio on käynnistämässä tutkimusta naisten tilanteesta ja mm, ihmiskaupasta. Tämä tutkimus käynnistetään piakkoin ja toivottavasti saamme sitten sen tulokset noin vuoden puolentoista sisään. Très bien. Euh, Madame la rapporteuse, j'imagine que vous allez rendre compte de tout ça. Varmaankin kerrotte kaikesta tästä esittelijälle. Hyvä. Kiitoksia. Arva Slavjeska, käykö teille, että toimimme näin? Hyvä. Tarkistusten jättöaika 14. lokakuuta kello 12. Ne käsitellään 5. marraskuuta ja kompromissi 25. marraskuuta ja sitä 26. päivä sitten äänestetään. Naisasioiden valiokunta ottaa tähän kantaan 16 joulukuuta. Tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Tulkki huomauttaa, että laittomat sanaa käytettiin vain suomenkielisessä versiossa. Muissa oli paperiton termi. Ehdotan, että... Notre science de vote. Tässä on käännösvirhe. Nyt menemme kohtaan 17. Äänestämme lainsäädäntö ehdotuksesta esittelijänä Sari Essa ja kyseessä on mietintöluonnos, jolla muutetaan direktiiviä 9258, 9285, 9433, 9824 ja 2437 ja niitä mukautetaan asetukseen 1272-2008 aiheena aineiden ja seko- seosten luokittelu pakkausmerkinnöt ja pakkaaminen. Kyseessä on lainsäädäntöteksti, jolla ikään kuin siistetään tekstejä. Ja esittelijä on tähän asiaan paneutunut hyvin ammattitaitoisesti. Voisinko ottaa yhtenä kokonaisuutena 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tarkistukset, 10, 11, aha, en voi. Äänestämme siis tarkistus kolmen puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kokonaisuudessaan. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 raukeaa, Äänestämme siis koneellisesti koko tästä mietinnöstä ja siihen pitäisi lisätä yksi ääni. Kaksi kortitonta, paperitontako. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, kolme vastaan, nolla tyhjää. Hyväksyt. C'est 34 pour. 34 pour. Attendez, on n'a pas fini. On pas... Hetkinen, ei tämä ole ihan vielä valmis. Nyt menemme tähän lainsäädännölliseen päätöslauselmaan. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 3 vastaan, 0 tyhjää. Nyt tarkistamme, haluammeko antaa neuvotteluvaltuutukset esittelijälle ja neuvottelutiimille. Muistutan, että siihen, siinä olisi mukana e- esittelijä Sarjessa ja edustaa myös EPPtä, Ule Kristensen SSD-ryhmästä, Marian Harkin liberaaliryhmästä, Karima Deli vihreistä ja Anthea McIntyre ECR-ryhmästä ja minä johtaisin tätä neuvottelutiimiä. Muistutan, että jotta voisimme antaa neuvottelun valtuudet lainsäädäntöpäätöslauselman pohjalta tällaisena muutettuna ainakin 25 puoltoääntä tarvitaan. Nyt äänestämme koneellisesti tästä, näistä valtuutuksista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Hienoa rouva esittelijä. Alors, euh, nous devrions en principe voter le point. Ja nyt seuraavaksi äänestämme periaatteessa kohdasta 18, mutta Edustaja Papadopulo, Papadopoulos äh, pyysi sääntöjen vastaisesti, että hänen mietinnöstä nyt äänestettäisiin. Vastustaako joku sitä? Ei kukaan. Kiitän hänen nimissään ja näin kohta 24 tulee nyt äänestettäväksi. Hyvät kollegat, muistutan kuitenkin siitä, että esityslista hyväksytään aina ensimmäisenä päivänä, jotta työ sujuisi jouhevasti, niin siinä pitäisi kyllä pitäytyä. No niin. Antigoni Papadopoulon lausunto live-valiokunnalle tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, paikallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja opperina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset on aiheena. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 ei voitu hyväksyä, joten näin päästään sitten Valtika 3F, kompromissi G kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95, 96 äh, anteeksi, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 101 sarjassa ajahelta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Yhdeksäntoista puolesta. 20 vastaan. Hylätty. 102, 103, 36 Voivat identtiset äänestää niistä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 sitä ei voitu hyväksyä. Kompromissi M. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylättyä tarkastetaan. 47. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 16 pour, 22 contre, ça n'est pas... Eli ei hyväksytty, hylätty. 48 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N. Puolesta tyhjää hyväksytty. Satakaksitoista ja 113. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 esiteltä. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 115, sitä ei voitu hyväksyä. 54 seuraavana puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Kollega Essayahin tarkistus hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119, 120 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. 119 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Seitsemäntoista puolesta, 21 vastaan. Hylätty. Ei, vaan 19.19 hetkinen. Kuitenkin hylätty. Kyllä kannatti tarkistaa. Esaihin tarkistus 121 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 Esaelta puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. 125 Esaiahilta. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 20 vastaan, ei hyväksytty. Kompromissi R. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 esittelijältä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 60. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Viisitoista puolesta 24 vastaan hylätty. 128 Sari Essayahilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62-63 niitä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjä. 129 tarkistetaan äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 130 ja Essayahilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 131 myös puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 esitelty puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 sarjassa ja puolesta 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. 132. Äänestys alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 19 vastaan. Hylätty, mutta olette aivan oikeassa. Kyllä, kannatti todellakin tarkistaa. 133 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 134 sieltä puolesta. 133 tarkistetaan. Le vote est ouvert. Äänestys on alkanut. Ovatko vaikka äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 19 vastaan. Hyväksytty. 134 Essayahelta puolesta, vastaan, Tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan, Tyhjä tarkistetaan. 135. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 19 vastaan. Hyväksytty samalla enemmistöllä. 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 138 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. siitä ei äänestetä, mutta äänestetään ensin kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 65 Antigoni Papadopoulolta. Ei kun tarkistetaan. Le compromis S. Kompromissi S. Alors, qui, je, remets au, je mets au voie l'amendement S. Äänestetään kompromissi S. Tarkistetaan siis kompromissi S. Tarkistetaan se. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 8 vastaan hyväksytty. Ja näin artikla kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Après l'article 24, paragraphe 1, sous paragraphe 1, l'amendement 136 de Sari. Sitten 146 Sari Heijaltilta. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 raukeaa. Vasta koska se on tullut katetuksi kompromissi Ulla. Sitten sopiiko tämä esittelijälle? ole paikalla äh, sopii. Sitten 69 ja sitä ei voida käsitellä, joten sitten yhdessä 148, 149, 150, 151 Jean Lambertilta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tätä 25 artikla ei muuteta. Sitten Nadia Hirsiltä 152 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aha. Eli siis tarkistetaan 152. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 152. Äänestys päättyy. Kaksi puolesta 19 vastaan hyväksytty. Nyt täällä on yhden hengen enemmistö. Sitten tässä oli sellaisia, mitä ei voida käsitellä, joten sitten seuraavaksi 72 esittelijältä 26.2 alkupuoli. 72 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten myös 155 Nadia Hirsiltä puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy 2019 sama enemmistö. Sitten seuraava peruutettu, sitten sitä seuraavaksi esittelijä hylättyy, sitten 75 esittelijä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 30 artiklaan, 31 artiklaan 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten 155 sarjeseltiltä puolesta vastaan. Anteeksi, 158 korjaa puhuja. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi A sosiaalistelta ja e puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kuusi hyväksytty. Sitten 79 ja 80. 80, siitä voidaan äänestää 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi B kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. 11 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Kahdeksantoista puolesta 21 vastaan olette oikeassa. Ei mennyt läpi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C kolmelta ryhmältä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 84 Jean Lambert puolesta vastaan tyhjä hylätty. 85 sarjassa ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 87 esittelijältä. Ei vaan 87 Nadja Hirsch puolesta vastaan hylätty. Ja sitten kompromissi D kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 16 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. On a pu voter, le vote est clos. Kaikki äänestäneet äänestys päättyy. 18 puolesta, 21 vastaan, ei ole hyväksytty. Sitten 17 on katettu. 18 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 92. Se oli ja Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 21 vastaan ei tyhjä hylätty. Seuraavaksi kompromissi F. Kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koko lausunto koneellisesti äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 8 vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Nous reprenons l'ordre de nos euh, votes et donc... No niin, sitten palataan järjestykseen 18, kohta 18 Adam Kosan mietintöluonnos. Aiheena on Niin, mehän olemme tässä vastuuvaliokunta. Kyseessä ovat yleiset puitteet yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammattissa koskien. Ja saamme lausunnon Libe-valiokunnalta. des libertés publiques. Paragraphe 1, amendement 17. 17 tarkistus puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82, 22 eh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 mukaan lukien suullinen tarkistus esittelijältä ei ole vastalausetta, joten äänestämme näin muutettuna tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten Libe 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistetaanpa vielä Libe 2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Libe 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, mutta jos haluatte tarkistaa, niin- taikka hyvä, hyväksytty, jos haluatte tarkistaa, niin tarkistamme, tarkistamme. 27 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 20 vastaan. Hylätty. Kompromissi D puolesta mm. vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. No tarkistetaan. Tout le monde a pu voter? Le vote... kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 22 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty selvästi. Live 12 puolesta. Entre. Abstent. Vastaan. Hyväksytty. Domino Dora Clivetti, qui pour. 30 puolesta. Contre. Vastaan. Abstention. Tyhjiä. Tarkistamme vielä. 30. Äänestys alkaa. Tout a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. Kahdeksantoista kaksikymmentä hylätty. yksi. mukaan lukee sulleen tarkistus. Niin, kuinka monta teitä on, jotka vastustatte? Tarvit, tarvitaan Kolme. Kolme kättä, jos joku haluaa vastustaa suullista tarkistustaan. Jaha. Eli suullista tarkistusta ei ole hyväksytty. 31. Tarkistus ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 32. Mukaan lukien suullinen. Onko suullisia vastalauseita? Ei ole joten äänestämme 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 kliveti puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 38, mukaan lukien suullinen tarkistus. Tarkistuksen jättäjältä, onko vastalauseita? Kosa on puutennut puheenvuoro, olkaa hyvä. Csak eh, lehet, hogy túl gyorsan folytak a szavazások. Niin, Eh, tämä meni ehkä nyt pikkasen liian nopeasti, mutta 35, 35 sen halusin peruuttaa, eli emme voi siitä äänestää, koska se on peruutettu. Monsieur le rapporteur, je vous, euh, je vous remercie de... Kiitoksia tästä huomiosta, mutta emme kyllä äänestäneetkään siitä, koska se oli vedetty pois. En kuitenkaan maininnut sitä, että mentäisiin vähän nopeammin eteenpäin, mutta mutta kyllä todella 35 ja 37 on vedetty pois, siksi niistä ei äänestetty. Euh, euh, Nyt pitäisi tietää, vastustaako joku suullista tarkistusta 38 tarkistukseen. Tämän on tehnyt tarkistuksen tekijä itse, minun Rakliveti. Vastustaako joku tätä suullista? Ei, joten 38 näin muutettuna puolesta Kosa. Ellenzem a frakcióm nevében a szóbeli módosítást. Vastustan ryhmäni puolesta. Siis vastaan, ryhmän puolesta. Ellenzem a frakcióm nevében a szóbeli módosítást. Siis vastustan suullista tarkistusta ryhmän puolesta. Eli suullinen raukea 38 alkuperäisessä versiossa 38 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Kolme, äh, 15 puolesta, 19 vastaan, 4 tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylättyyn. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta. Tarkistamme 42. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 16 vastaan, Olette oikeassa. Sehän on täysin hyväksytty. 43. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44. Mukaan lukien suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme 44 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty sitten kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Kompromissi F puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 mukaan lukee suullinen. Onko vastalauseita? Ei. Äänestämme näin muutettuna puolesta No mutta ei nyt ihan kesken kaiken äänestyksen sentään. Raporto. Esittelijä, olkaa hyvä. A szóbeli módosítót ellenzem az 50-es Vastustan suullista tarkistusta kohdassa 50. Bien, alors on recommence le vote sur le 50. No odotetaan, aloitetaanpa sitten uudestaan tarkistus 50 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme. 50. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kahdeksantoista puolesta, 20 vastaan. Hylätty. 51 Kinga Kents puolesta vastaan tyhjiä ylätty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty päättyy. Sitten live 9 puolesta. Hetkinen. Ai, mä mokin pääsin, mä mokin. Anteeksi vain, täältä puheenjohtajalta puuttuu yksi, yksi sivu. Paragraphe 16, nous allons voter le paragraphe 9 de la commission. Eli todella live 9 puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei ole. 53 näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten sitten 54 ja 55 ovat rauenneet. Sitten siirrytään johdanto osaan viitteisiin. Nämä ovatkin vähän monimutkaisia. Esittelijä oli tehnyt tällaisen viitteen, joka vaikutti kyllä enemmän kappaleelta kuin viitteeltä. Ja sitten hän on muuttanut sitä. Ja ensinnäkin hän ehdottaa kohta kohdalta äänestystä, joten ehdotan, että äänestämme ensin ensimmäisestä kohdasta, joka kyllä näyttääkin nyt vi- viitteeltä, koska siinä sanotaan having regard ja niin edelleen. To the inviolability, inviolability sorry, of human dignity. Sans which is a... Ilman sanoja, which is a universal human right. Non, non, non, il est bien, cet amendement. Moi, je, je suis en faveur de cet amendement oral. Non, non, comme, parce que le, le problème que nous avions sur ce, sur cette, sur ce visa... Tässä viitteessä meillä oli sellainen ongelma, että viisum, tässä viitteessä ei voida olla mitään arviointia, vaan se pitää olla vain viittaus viiteteksteihin. teksteihin ja siksi on poistettava tällainen arvioiva osa, jota esittelijä ehdotti. Joten tästä, tästä osassa ei varmaankin ole vaikeuksia. Äänestämme siis ensimmäisestä kohdasta. Tarkistus yksi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa. Tässäkin on suullinen tarkistus esittelijältä. Jossa taas poistetaan osa. Vastustaako joku suullista tarkistusta? suullista tarkistusta ei hyväksytä, joten tätä loppua ei voida ottaa käsiteltäväksi. Äänestämme nyt tarkistuksesta kaksi. Siiri Oviir puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kolme. Vedetty pois. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Euh, le vote est clos. Äänestäjä päättyy. 21 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 7 raukeaa. Saman 8, 9 ja 10. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjiä tarkistamme. 11. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote... Äänestys päättyy. 18 puolesta 20 vastaan ei tyhjiä. Hylätty. 12 vedetty pois. 13 ei äänestä sitten 14. Chaba Yri puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kaikki raukeaa tästä johdantakappaleesta I, joten loppuäänestys seuraavana. Haluatteko käyttää puheenvuoron ennen loppuäänestystä? Kliveti. Um. Având în vedere faptul că... Uh, niin, jos otetaan huomioon se, että tämänpäiväinen äh, äänestys nyt sujui näin. Eli ne tarkistukset, joista olimme sopineet jo esittelijän kanssa ja tiesin, että niitä äh, tuettaisiin, mutta nyt sitten tämä tilanne on muuttunut, koska äänestyksen tulos oli vähintäänkin yllättävä, eli sosiaaliset ovat päättäneet loppujen lopuksi olla tukematta tätä mietintöä. Ja tulemme antamaan myös äänestysselityksen, koska tämä on mielestämme tärkeä mietintö ja monet, tähän on jätetty paljon tarkistuksia ja aikaa oli hyvin vähän. Ja olemme koettaneet kyllä tässä toimia joustavasti, mutta Koskapa tämä tilanne nyt on mikä on, niin tulemme äänestämään vastaan. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Selvä. Onko muita äänestysselityspyyntöjä? Ei, joten äänestämme nyt kokonaisuudessaan tästä mietintöluotoksesta. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Adam Kosan mietintö. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 puu. 17 puolesta, 19 vastaan, ei tyhjiä. Hylätty, mietintö hylätty, joten emme. Donc le, donc le, donc quoi? Donc, nous n'avons pas adopté euh, le rapport Emme siis ole hyväksyneet nyt tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä koskien neuvoston direktiivin 2078 täytäntöönpanoa, joka käsittelee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevia yleisiä puitteita. Tietenkin annan puheenvuoron esittelijälle, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen a szót. Kiitoksia. No, tämä on kyllä vähän yllättävää. Eilen keskustelussa mm, saimme ylistystä yhteistyöstä ja hyvästä työstä. Ja nyt sitten tämä tulos tarkoittaa sitä, että sosialistien näkökulmasta ei ole mitenkään tärkeää osoittaa, että Euroopan parlamentti pitää tätä asiaa tärkeänä ja tuo esille sen merkityksen. Ja äänestävät siis se syrjinnän kieltoa vastaan, eli kummallista vasemmistolta. Alejandro Serkas. Mm. Alejandro Serkas. Kiitoksia puheenjohtaja. olimme kyllä valmiita tukemaan herra Kosan mietintöä, koska päivästä mitä hän juuri sanoi, kyllä meille on hyvin tärkeää torjua kaiken tyyppistä syrjintää. Ongelma on se, että tässä valiokunnassa kaikki tietävät, kun heillä on mietintö käsissään, että on kuultava muita ryhmiä ja on kunnioitettava muita ryhmiä, on käytävä avointa vuoropuhelua muiden ryhmien kanssa, on toimittava täysin avoimesti muiden ryhmien kanssa, eikä voi niin, että oikkujen pohjalta tehdään tällaisia kompromissitarkistuksia ilman mitään perusteluja. Tämä sää, tätä sääntöä rikottiin tällä kertaa. Toivomme, että se on viimeinen kerta. Meidän ryhmämme on aina avoin tekemään kompromisseja, mutta kun ovi pannaan kiinni kerta toisensa jälkeen, niin lopulta on sanottava, että riittää. Haluamme kunnioitusta. Euh, Elisabeth Schröter pour le groupe des Verts. Schröter, vihreät. Also zunächst zum... Ensinnäkin tästä menettelystä. Niin tämähän oli tällainen valiokunta-aloitteinen mietintö. Siinä oli ajatuksena, että ennen jo komission tiedonantoa, niin annettaisiin siihen vähän jotain lisävauhtia. Eli tämä oli tosiaan parlamentin oma aloite ja se nyt sitten kaatui Komissio joka tapauksessa tulee laatimaan oman tiedonantonsa ja mehän voimme sitten siihen toisella mietinnöllä reagoida. Eli ei tässä menettelyn suhteen ole mitään valonut hukkaan. Voimme tosiaan täysistunnossa sitten reagoida tähän komission kertomukseen. Ja sitten tästä mietinnöstä, niin minähän sanoin jo eilen, ja sanoin tämän eilen varovaisin sanakäänteen, mutta minunkin mielestäni niin nämä neuvottelut eivät kyllä sujuneet mitenkään ihanteellisesti muiden ryhmien huolenaiheita ei otettu huomioon. Ja hyvin tärkeissä kysymyksissä, niin tosiaan tehtiin ihan juuri päinvastoin kuin ryhmät olivat pyytäneet. Ja eilen jo vähän uumoilin, että emme tiedä, että pystymmekö tätä, tämän puolesta äänestämään. Ja nyt äänestykset syövät vielä huonommin kuin neuvottelut ja sen takia niin emme voineet äänestää puolesta. Ja tämä näin sitten vähinkaan voidaan vähän lieventää, koska tämä mietintö ei ollut tasapainoinen eikä käsitellyt kaikkia syrjinnän perusteita tasapainoisella tavalla. Se on siis tässä suurin kritiikkimme. Ovatko euh, jotkut muut ryhmät antaa äänestysselityksiä? Selvä. Tämä merkitsee, että valitettavasti tässä vaiheessa valiokuntamme ei ota kantaa, niin kuin koordinaattorit olivat toivoneet. Olisimme voineet tässä hyödyntää valiokunta-aloitteista mietintöä ja näin alkuvaiheessa jo olisimme voineet vähän ehkä ohjaillakin komissiota, mutta näin ei käy. Niin kuin usein niin tiimi työtä olisi tarvittu, jotta kanta olisi voitu tehdä, joten tästä sitten kukin vetäkö johtopäätöksensä. Chacun en tirer les conclusions. Euh, nous en venons au point 19. Kohta 19. Tämä on siis meidän panoksemme joka koskee työjärjestyksen artiklan 81 muuttamista. Siinä kohta yksi, kohta yksi. Meillä on kompromissi A kahdelta ryhmältä puolesta. Contre, abstention. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Seuraavana tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjiä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kuusi puolesta. Tarkistamme viitosen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 15 vastaan, yksi tyhjä. Olitte oikeassa hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seitsemän. Olen tehnyt suullisen tarkistuksen, joka on hyväksytty, joten näin muutettuna seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kiitoksia tästä äänestyksestä. Menemme seuraavaan kohtaan 20. Aiheena on Philippe Boulandin hetkinen lausuntoluonnos. Itren valiokunta-aloitteisen mietintöön aiheena Euroopan uudelleen teollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 kaksi osaa. Ensimmäinen osa en, ilman sanaa massiivisesti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten massiivisesti sana puolesta vastaan. Se on massiivisesti hyväksytty. 18 Sari Essayah puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjiä. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistamme. 26 le monde a pu voter, Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 18 vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 22 Haluatteko tarkistaa? 27 äänestys alkaa. siis äänest, äänest, ovatko kaikki äänestäneet 27, äänestys päättyy. 17 puolesta, 17 vastaan. Kaksi tyhjää, hylätty. Kyllähän näitä tarkistuksia tänä aamuna tarvitaan. 28, 29 ja 30 ovat identtisiä. Äänestämme niistä puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18, 18, sama enemmistö, hylätty. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjiä. Enemmistöt menevät toisinpäin, mutta tarkistetaan kuitenkin. 31 tarkistamme siis koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta, seitsemäntoista vastaan hyväksytty. Après le paragraphe 4, amendement 32 de Jutta Stein. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voidaanko loput yhtenä kokonaisuutena? 40, 41, 42, 43 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten äänestämme koneellisesti koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme tyhjää. Eikö kolme vastaa, ei tyhjää. Onnittelut. Et nous en venons au point 21. Ja sitten kohtaan 21. Eli lausuntoluonnos. jurivaliokunnalle ja koskee säädösvallan siirron seurantaa ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvontaa jäsenvaltioissa. Eli meidän kannaltamme. Kyse on siis komitologiasta. Tarkistus yksi ja sitten siihen myös ö, tarkistuksen tekijältä suullinen tarkistus, kielellinen muotoilu. Eli näin muutettuna yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi A kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kuusi Navia Hirs puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seitsemän Chabauri puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Seitsemän tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 vastaan 16 yksi tyhjää ei mene läpi. Sitten 8. Eh, puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 9. Nadja ja Hirs puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 9. Äänestys alkaa ja päättyy. 20 puolesta 7, 16 vastaan hyväksytty. Ja sitten koko lausunnosta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 33 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten kohta 22. Birgit Sippelin lasunto Itravaliokunnalle. Frank Prostin mietintö siis. Ja tämän valiokuntaloitteinen lausunto, joka koskee autoteollisuuden toimintaa. Ohjelma on vahva kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus. eli CARS 2020. Kompromissi A, neljältä ryhmältä, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissin jälkeen äh, tarkistus 1 Maris äh, Cornelissenilta siitä tulee lisäys. Mutta ensiksi, tai tämä, tästä äänestetään vain toisesta osasta. Kuka siis kannattaa tarkistaa yksi toista osaa konnellisen puolesta vastaan? Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Siis ensimmäinen osa raukeaa. Eli äänestetään toisesta osasta. Tarkistusta yksi Maris äh, Cornelisseliltä. Eli toinen osa tarkistusta yksi äänestys alkaa ja päättyy 17 puolesta 19 vastaan hylätty. Sitten 84 Birgit Sippel puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 Veronika Lope Fontanier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 7, 8 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12 Veronika Lope Fontanier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 Phil Benyon ja Philippe de Becker puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kompromissi C. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 19 Antea McIntyre puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 19. Äänestys alkaa ja päättyy. 20 puolesta 17 vastaan, tyhj- nolla tyhjää hyväksytty. Sitten 20 Lope Fontanien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D, neljältä ryhmältä puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 Birgit Zippel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 Lope Fontanier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 34 McIntyre puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 34. Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan 0 tyhjää. Hyväksytty. Sitten 35. Sipeliltä 39 Regner Sipel hyväksytty, 40 Sipel puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 41 puolesta vastaan hyväksytty, sitten 42 Hendel puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 42. Äänestys alkaa ja päättyy. Seitsemäntoista puolesta ja 19 vastaan nolla tyhjää hylätty. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan lätty Ja sitten koko lausunnosta sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta kolme vastaan, nolla tyhjää. Onneksi olkoon. Et nous en venons au dernier vote de notre matinée. Sitten viimeinen äänestys. Ah pardon, pardon, pardon. Donc nous venons à notre avant-dernier. Ei vaan äh, toiseksi viimeinen, eli 23. Kasteksin lausuntoluonnos Ekon valiokunnalle jossa esittelen toisi, toimit Tremosai Balses. Eli valiokunta-aloitteinen mietintö komissiolle kilpailupolitiikan vuosikertomuksesta. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 12 äänestys alkaa. Ja päättyy. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 22 Boulon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 18 vastaan hyväksytty yhdellä äänellä. Sitten kompromissi E, kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä. Sitten 25 Boulan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 Boulan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F neljäntä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 30 Benjun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan ty- tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 19 vastaan. Hylätty. Kompromissi G neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 36 Kornelisen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 36. Le Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. Sitten Serkas 37 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi H 4 ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 44 kostelo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi a ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten neljä kasa. Neljä David Kasa puolesta vastaan ja hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi David Kassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän on peruutettu, eli koko ää, ää, lausunnosta nyt äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 3 vastaan, 0 tyhjää. Onneksi olkoon. Et nous lui souhaitons bon courage. Ja toivottavasti kaikki näkemykset sitten menevät myös tuolla talousasioiden valiokunnassa mukavasti läpi. Edustaja Bauer, haluatte käyttää puheenvuoron? Nyt kun joudumme äänestämään kohdasta 25. Teidän lausuntoluonnoksenne Vastavaliokunta on naisasioiden valiokuntaa. Edustaja Jarokan omalla tästä mietinnöstä, joka koskee romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolen näkökohtia. Äh, Kiitoksia. Kuten lupasin eilen, Olemme todella pyrkineet löytämään hyvän ratkaisun tähän kompromissitekstiin. Valitettavasti olemme saaneet kompromissin BA hyvin myöhässä tätä palautetta. Ja haluaisinkin pyytää teitä hyväksymään selvitykseni Eli BAn tilalle laitettaisiin sanat huomioi, että Anteeksi? Jos luette jotain, niin sanokaa, missä te olette. Mikä kompromissi, mikä rivi, mikä sivu? Yeah. Uh, kompromissi Siis kompromissi C. Siellä on lisäys ja sosiaalinen syrjintä. Otetaan pois BAsta sanat, jotka haluaisin lukea. Tämä tulee neljännelle riville. Huomioi sen lisäksi, että opettajien tuntemuksen lisääminen romanikulttuurista edesauttaa syrjinnän vähentämistä. Olen varma siitä, että se voidaan hyväksyä. Ja kompromississa A muutetaan hitusen tuota sanamuotoa kielteisestä myönteiseen kolmannella rivillä. Puhutaan paremmasta työllistyvyydestä sen sijaan, että sanotaan huono työllistyvyys. Korkeampi työllisyysaste sen sijaan sanotaan, että matala työllisyysaste ja syrjinnän torjuminen. Eli pyydetään toimintaa olen todella pahoillani, tämä on ihan epätavallista. Mutta mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ollut, koska vasta keskiyöllä saimme nämä palautteet. No tämähän on innovointien valiokunta tänään. Esityslistaa innovointiin äänestyksessä. Hylätin yksi tänne mietintö ja nyt sitten lisäillään kompromisseihin äänestyshetkellä. No, tarvitaanko selvennystä tässä vaiheessa näihin kompromissitarkistuksiin? Marianne Nahkin. Edustaja Harkin. Ja näihin ehdotuksiin. Sen vain pahoitella. Kompromississa A sanoitko, että korvaamme sanat poor in front of the employability. Tämä on aivan e- ensimmäinen, siis sanalla better. Ai ette, anteeksi. Siis sana low, sanalla high. Tässä ensimmäisellä rivillä. Uh, if I may. Uh, as far as uh, poor, poor employability. Niin tästä poor employability, tässä heikosta työllistettävyydestä. Tämä kategoria toistettiin kolmannella viivalla siellä. Mu- muutettiin addressing better employability. Siis kolmannella viivalla vasta muutamme sanamuoto. Read the text as the rapporteur would like to... Eh. Niin, luetaan siis tämä teksti nyt sellaisena, kun esittelijä haluaa sitä äänestettävän. Nyt puhutaan tarkistuksesta A. Painottaa sitä, että huono työllistyvyys ja sitten ei muutoksia. Kuusi riviä muutoksitta. Ei, vaan hetkinen, kuudennella rivillä. Laitetaan parempi työllistyvyys, korkeampi työllisyystaso ja syrjimisen torjunta sekä koulussa että työmarkkinoilla ja kaikki muu muuttamatta. Sopiiko se kaikille? Minusta se vaikuttaa ihan okolta. Mutta kun tässä nyt tehdään lainsäädännöllistä innovaatiota, niin ehkä vaan se voidaan hoitaa näin. Ja esittelijä on iloinen. Tarkistus C samalla tavalla tässä. Katsokaa tekstenne. sanottaisiin, kuusi ensimmäistä riviä muutoksitta. Ja sen jälkeen kohdassa exclusion lisäksi huomioi lisäksi, että opiskelijoiden, anteeksi, opettajien romanikulttuurin tuntemus edesauttaa syrjäytymisen vähentämistä. Tarvitaanko tähän lisäselvityksiä? Ei. No nyt kaikki on aivan selvää ja esittelijä on todella tyytyväinen, koska olemme tässä nyt rikkoneet kaikkia mahdollisia sääntöjä. Nyt sitten voidaan mennä äänestämään. Mutta toivottavasti tästä ei tule mitään oikeuskäytäntöä. Muussa tapauksessa sihteeristön työ muuttuu aivan mahdottomaksi ja kaikki pyytävät minua vaihtamaan valiokuntaa. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kahdeksan puolesta Hyväksytty. Yhdeksän sarjassa yhdeltä puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Yhdeksän sarjassa yhdeltä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kuusiosta puolesta, 18 vastaan, ei yhtään tyhjää, ei hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Siihen myös vastaanko suullista tarkistusta äänestän 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 18 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. 11 hyökkäystä. Ja jos muut voisivat olla täällä kommentoimatta mitään ääneen, niin täällä olisi enemmän hiljaista ja on helpompi äänestää. Niin, lisäilen kaksi ääntä aina silloin tällä mihin haluan. No ei, niin, sinne miten sosiaalisten äänestävät. Sillä he noudattavat sääntöjä, eivät unohtele kortteja. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 suullisine tarkistuksineen ei tarvita vastustaa. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 kompromissi BA puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi EA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistan 26. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 16 vastaan, 0 tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 ei, vaan tarkistetaan 32. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 11 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää 33. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 38 Essayalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 sarjassa ajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 56. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Essa ehdolta 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäkahdeksan raukeaa. yhdeksän puolesta äänestää yhdessä 59-65. Nämä kaikki yhdessä siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestetään koko lausunnosta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää, niin Onnittelut valmistelijalle. Nous en avons terminé avec... Euh... Näin olemme päättäneet äänestyksen. Ja kohta 19. Au point euh, 17. Ei vaan 17. Ei sekään ollenkaan. 16. Kohta 16. Annan puheenvuoron esittelijä Ria Omen Röyttenillä. jota hän voisi kertoa meille eilisestä kolmikantaneuvottelusta, joka on käynyt neuvo- neuvoston kanssa pidetyistä neuvotteluista, joka koskee lisäoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta, lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta. Jos joku haluaa lähteä, ähm, Ja, eh, Niin, haluan nyt kun Fredrik Darden ja Jean Lambert on mukana. He olivat mukana. Fredrik oli myös mukana tuolla teknisessä briefauksessa, joka meillä oli aikaisemmin. Jo, totean, että se on oikein hyvä, koska näin saatiin hieman lisätukea. Hyvä puheenjohtaja, se mitä huomioin oli, että komissio pitää erityisen paljon tästä direktiivistä. Ja Ja se on luopunut aika monesta, mitä se on itse esittänyt. Toiseksi voin huomioida, että liikkumavara on hyvin pieni. Neuvosto tuli päätöksensä pelkästään sillä tavalla, että se hyväksyi maahanmuuttavien työntekijöiden diskriminoinnin suhteessa kansallisiin työntekijöihin. Tämä on tosiasia. Me halusimme poistaa tällaisen syrjimisen. Se on tosiasia ja, ja me tiedämmekin nyt jo, että esillä on ollut tekstejä oikeudellisilta yksiköltä neuvoston puolelta. Ja tässä kohdin uskon, että me voimme vielä saada voiton. No sitten nämä kolme vuotta, hyvä puheenjohtaja, ja 21 vuotta. Me haluamme lyhentää tätä kolmen vuoden määräaikaa. Näin haluamme edelleenkin, ja kun ja aiomme jatkaa tällä linjalla. Me teemme parhaamme, en tiedä miten tässä sitten vielä käy. Mutta sitten meillä on erilaisia ongelmia ja ja meille on käynyt selväksi, Toinen ongelma, joka kävi selväksi, koski määritelmää. Sitä, sanon tämä nyt ihan omin sanoin, koska minulla ei ole tekstiä tässä edessä, niin mikä on tällainen liikkuva työntekijä? Sen määritelmän takana oli sanamuoto jos on sanottu, että hän on henkilö, joka työskentelee toisessa maassa, mutta jotain puhuttiin siinä kahden vuoden ajanjaksosta. Ja joka kerta kysyin sitä, meillä oli myös tämä tekninen briefaus, että mitä se nyt oikein merkitsee. Ja komissio sanoi meille, että no, se on oikein hyvä työntekijöille, mutta sitähän se ei ole. Kaksi vuotta, se pitää poistaa tästä kohdasta, koska Se rajoittaa rajatyöntekijöiden toimia. Ja lisäksi se liittyy myös yksityisyysnäkökohtiin. Se merkitsee sitä, että Saksan viranomaiset, jos vaikka ranskalainen työntekijä työskentelee Saksan kautta ja kuuluu silloin tämän direktiivin piiriin, hän on tällainen rajatyöntekijä, mutta Mutta jos se lähtee sitten sieltä, niin silloin Saksan täytyy katsoa, että mitä se henkilö on tehnyt tämän koko kahden vuoden ajan. Kuuluuko hän vielä tähän direktiivin piiriin? Minun mielestäni se ei kyllä ole lainkaan sopivaa. Se johtaa ihan valtavan byrokratiaan, enkä myöskään ymmärrä ollenkaan sitä, miksi Saksan järjestelmän pitäisi tähän puuttua. Se täytyy todellakin poistaa siis tästä. Ja sitten on toinen kohta, jossa saatamme saada jonkunnäköisen voiton. Eli jos täyttää rekrytointivaatimukset, niin työnantaja voi, että tämä kolmen, neljän tai viiden vuoden ajan säilytän työpaikan sinua varten – Mutta mitä me haluamme saada aikaiseksi on, että, että nämä eläkeoikeudet yhdistettäisiin tällaiseen maksimiaikaan. Ja niin, että tasa-arvoinen kohtelu koskisi myös näitä työntekijöitä. Jos sitä tarvitaan pidemmälle aikavälille, niin silloin täytyy tietysti estää sitä, että näillä rahoilla ostetaan vaikka urheiluautoja, niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapahtunut. Ja siitä syystä minun mielestäni meidän tulee poistaa tällainen vaihtoehto. Nämä ovat ne ongelmat, joita meillä on lyhyesti sanottuna. Ja nämä tulevat esille sitten toista käsittelyssä. Kiitoksia. Sydarte. Lyhyesti Ria aika hyvin veti yhteen tämän yhteisen kannan. Täällä pyritään todella välttää syrjintää ja pyritään saada muuttamaan mieltä tämän kolmen vuoden suhteen. Minusta tämä on tärkeä taistelu, mutta en ole kyllä kuullut tähän asiaan paljon avoimuutta. Sitten täällä on kolme tärkeää aihetta, jossa varmaankin liikkumavara olisi se koskee tätä kahden vuoden aikaa, jonka aikana pitäisi tehdä toteutettavaksi tämä direktiivi. Sen jälkeen jäädään määritelmän ulkopuolelle. Minusta tämä kaksi vuotta pitää ottaa pois. Sitä ei voida hyväksyä. Sitten tässä on elementti, jonka mukaan näitä vapaakirjaoikeuksia muutettaisiin. Kyllä minä uskon, että tässä ollaan neuvotteluissa saatu aikaan hyviä asioita. Demande d'intervention? Non. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Courage à la suite de l'équipe de négociation. Onnea siis neuvottelutiimille. Nous en avons terminé avec ce... Tämä kohta on nyt loppuun käsitelty. Sitten kohta 26. Käsittelemme Jutta Steinrokin mietintöluonnoksen. Se on valiokunta-aloitteinen mietintö. Aiheena tehokkaat työpaikkatarkastukset työolojen parantamiseksi Euroopassa. Tästä järjestimme kuulemistilaisuuden 18. syyskuuta. Se oli erittäin kiinnostava. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Dank, äh, Initiative... Kiitoksia. Meidän valiokuntamme äh, aloite, siis Latian valiokunta äh, aloitteinen mietintö työsuojelutarkastuksista. Tällaiset terveyden, turvallisuuden ja työolosuhteiden rikkoiset rikkominen ei ole enää mitään yksittäistapauksia, vaan meillä on paljon tietoa tällaista tapauksista ja on selvää, että meidän pitää tosiaan ryhtyä tekemään jotakin. Kun keskustelimme myös täytäntöönpano direktiivin yhdeksän artiklasta lähetettyjen työntekijöiden osalta, niin kävi ilmi, että työtarkastukset ovat nimenomaan ratkaisevassa asemassa toisaalta, että näitä työnantajia rangaistaisiin ja toisaalta sitten näiden laillisesti toimivien yritysten elinolosuhteiden kannalta. Tässä on siis paljon kyseessä erilaisia rikkomuksia, mukaan lukien kilpailukyky, rikkomukset. Ja sitten täällä on merkitystä myös valtion budjetin kannalta, siis miljardien satojen miljardien tappioita tulee valtion budjetille tästä. Ja tähän saakka meillä ei ole ollut tarkastuksista mitään kovinkaan tehokkaita sääntöjä ollut olemassa. Ja tällä mietinnöllä siis olisi tarkoitus vahvistaa työsuojelutarkastusten roolia ja toisaalta vahvistaa työntekijöiden oikeuksia ja sitten vähentää tätä kasvun ja kilpailun vääristämistä. Monissa maissa työsuojelutarkastajat ovat, kärsivät henkilöstö pulasta näiden sähkötoimien takia. Ja sitten kun huomioidaan se, että myös työsopimukset ovat yhtä, yhä mutkikkaampia, niin eivät mitenkään nämä työsuojelutarkastajat pysy tässä mukana. Olen jakanut oman mietintöni kahteen osaan. Yhtäältä on esitetty kansalliselle tasolle vaatimuksia ja sitten toisessa osassa EU-tasolle kansallisen tason viranomaisilla täytyisi olla vähimmäisvaatimukset, koska kyseessä on eurooppalaiset sisämarkkinat ja työmarkkinat, niin tarvitsemme myös EU-sääntöjä ja toimenpiteitä, jotta voimme torjua tätä kielteistä kehityssuuntausta kansallisella tasolla, niin tarvitaan vähän tehokkaampia työsuojelutarkastuksia esimerkiksi niin, että tämä olisi riippumaton julkinen tehtävä, eikä yksikään työn tekijä tai työnantaja yksilönä voi saada mitään poikkeusta tarkastuksista. Tarkastajilla täytyy olla riittävästi henkilöstöä ja työntekijöiden työnantajien pitää saada myös suojelua väärinkäytöstapauksissa ja heidän täytyy pystyä myös vaatimaan palkkoja ja oikeus toteutumista maksutta totta varsinkin väärinkäytöstilanteissa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi miettiä tällaista tietokantaa ja yhteistyötä kaikkien viranomaisten välillä. Tämä helpottaisi heidän työtään. Belgiassa meillä on hyviä esimerkkejä. Olen maininnut nämä tässä mietinnössäni. Eli kun meillä on tällaisia niin sanottuja itsenäisiä vapaa, vapaa ammatinharjoittajia, e, niin e, näitä ei useinkaan itse asiassa ilmoiteta mitenkään e, ja sitten tällaisen niin sanotun vapaan ammatin harjoittamisen ongelman torjumiseksi pitäisi ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin ja kouluttaa näitä tarkastajia. Ja sitten on suosituksia myös EU-tasolle, niin että olisi rajat ylittäviä väärinkäytöksiä varten tällainen virasto työterveyden ja turvallisuuden suojelmiseksi pitäisi kiinnittää huomiota postilokero, yrityksiin, palvelun tarjoamiseen ja myös rajat ylittävien tarkastusten järjestämiseen, koska kaikissa jäsenvaltioissa, joihin olen ollut yhteydessä, niin tätä pidetään hyvin hankalana. Eli pitäisi ottaa myös sosiaali, sosiaalikortti käyttöön jäsenvaltioissa. Tästä on hyviä kokemuksia. Sitten varhaisen varoituksen järjestelmä niin, että jäsenvaltiot saisivat uusista petos tekniikoista tietoa hyvissä ajoin. Tästähän on jo kuluttajansuojelun alalla kokemusta tämän RAPEX-järjestelmän myötä ja sitten, sitten direktiivi työnvalitusfirmoista ja standardien tarkastamisen valvostasnasta ja sitten sosiaalipolkumyynnin torjumisesta. Ja sitten pitäisi olla selkeät seuraamukset näille rikkomuksille kilpailualalla komissio antaa sakkoja, on antanut jo pitkään sakkoja yrityksellä. Minkä takia sosiaalisen polkumyynnin tapauksessa ei voitaisi myöskin antaa suoraan sakkoja komissiossa, koska sekin vääristää kilpailua. Ja sitten kun kävimme Flamonville, tällaisen ison raskaisen rakennusyrityksen työmaalla, niin saimme kuulla, että hyvin Useissa tapauksissa kansalliset tarkastajat eivät pysty seuraamaan näitä värikatostapauksia yli rajojen. E, no, olen etukäteen iloinen kommenteistanne ja tulevasta yhteistyöstä olen varma, että parlamentin kannattaa puuttua tähän sosiaalisen polkumon kysymykseen. Se on myös yritysten intresseissä. Kiitoksia. Äh, Marianne Harkin. Marianne Harkin ja sitten Danuta Jaslajevska. Thank you. Um, Kiitoksia. Kollega Jalko Kazin. Valitettavasti pääsi paikalle, hän pyysi minua sanomaan jotain. Hän sanoi, että Aldessa olemme tyytyväisiä siitä, että tämä tärkeä asia on tänään esillä. Asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä meidän tehtävänämme ole sitä suoraan säännellä. Meidän täytyy kuitenkin tarjota selkeät suuntaviivat tarkastusten tekijöille, koska se on oleellista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Tilanne työmarkkinoilla jäsenvaltioissa ei ole suinkaan hyvä, ja Aldessa tuemme voimakkaasti sitä, että hyviä käytänteitä vaihdetaan ja suojellaan kaikkia työntekijöitä, varsinkin kun kysymys on väärinkäytöksien vastustamisesta ja palkkojen maksamisesta. Meidän täytyy viedä eteenpäin laillisia työsuojeluolosuhteita ja helpottaa rajoja ylittävän tiedon välittämistä. Toiseusperiaatetta kunnioittain meidän tulisi kuitenkin myös pyrkiä tasa-arvoisempaan toimintakenttään EU:ssa. Yritykset ja varsinkin virastot E, niiden ei tulisi sijoittua sellaisiin maihin, joissa työsuojelu on vähäpätöistä. Me odotamme, että tästä tulee erittäin elävä keskustelu ja aiomme olla siinä mukana rakentavasti. Ja. Kiitoksia sitten Danuta Jaslembieczka. Pani Przewodnicząca, zgadzam się ze sprawozdawczynią, że inspekcje pracy odgrywają... Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tosiaan työsuojelutarkastukset ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun on kyse työntekijän oikeuksien suojelemisesta. Ja meidän pitää tällaista lumea itsenäistä ammatinharjoittamista myöskin torjua, samoin kuin muitakin ilmiöitä, kuten tällaisia laittomasti poljettuja palkkoja. Sanon laittomasti poljettuja palkkoja, koska kun verrataan palkkoja pitäisi verrata nimenomaan näihin työehtosopimuksiin. Eli kyseessä ei ole mikään vain vähän keskimääräistä alhaisempi palkka. Ja sitten keskustelu sosiaalisesta polkumyynnistä on keskustelu, jota olemme käyneet jo pitkään. Ja Toivoisimme, että mm, pidettäisiin mielessä, että Keski- ja Itä-Euroopassa palkat ovat edelleenkin alhaisemmalla tasolla. Juuri eilen kollega Steinruck kyseli, että miten kolmalla sadalla eurolla pystyy elämään kuukauden. No, pitäkääpä vain mielessä, että monissa maissa kyllä kolmella sadalla eurolla pystyy Euroopassa ihan mukavasti elelemään. Tarkastukset ovat välttämättömiä, mutta ne eivät voi olla keino, jolla ulkomaisia työntekijöitä koetetaan jotenkin heidän asemansa koitetaan jotenkin muuttaa. Ja myös tästä on tuomioistuimen ratkaisuja. Ja mm, meidän mielestämme esimerkiksi Tanskan järjestelmä toimii hyvin. Tässä mietinnössä on kyllä muutamia sellaisia seikkoja, joista en pidä. Esimerkiksi tämä työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen työsuojelutarkastuksiin. Tämä menee liian pitkälle. Tämä ei ole EUn toimivallassa oleva asia, eikä työmarkkinaosapuolella ole täysin minkälaista toimivaltaa. Ja sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä niin enpä ole suinkaan varma siitä, että onko tämän mietinnön paikallaan näin yksityiskohtaisesti käsitellä tätä lähetettyjen työntekijöiden asiaa. Se menee vähän liian pitkälle. Sitten on muutamia aloitteita, joita haluaisimme eh, vähän yksinkertaista. Ne ovat tällä hetkellä ehkä liian monimutkaisia, tulevat liian kalliiksi. Ja saattaa loppujen lopuksi vaikuttaa jopa kielteisesti työsuojelutarkastuksiin, mutta tulen siis eh, tekemään vielä tarkistuksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Voisin tulla mukaan keskusteluun ja muistuttaa siitä, että ensinnäkin tämä valikunta aloitteinen mietintö tietenkin val- valiokuntamme on tässä samassa roolissaan, kun valaistan tietää aiheessa, jota olemme käsitelleet jo osaan kertaan. Muun muassa silloin, kun käsittelimme Marian Täisenin mietintöä ja määrittelimme edistämissuunnitelmaamme koskien Euroopan sosiaalista ja rahaliittoa ja niin, tämä, puhuimme tästä sosiaalista pilarista ja keskustelimme näistä haasteista, joita liittyy myös työpaikkasuojelu, työsuojelutarkastuksiin. Toisaalta ymmärrän kyllä, että tänään olemme neuvottelemassa tietyistä lainsäädäntöehdotuksista, jotka ovat kuitenkin osittaista lainsäädäntöä, eikä niillä ole tarkoituskaan kattaa kaikkia niitä ongelmia, jotka tiedämme olevan Euroopan työmarkkinoille, joten on hyvin tärkeää, että näiden täsmällisten lainsäädäntöaloitteiden ja muutosaloitteiden rinnalla voisimme käsitellä niitä asioita, joiden pitäisi olla seuraavan komission työn ytimessä suorastaan, joten kyllä oikein vahvasti tuen esittelijän lähestymistapaa ja ehdotuksia. Haluakohan komissio tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Eikö vai kuinka? Eikö komissiosta enää ole Keten Onko joku vielä salissa komissiosta vai haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia, ei siis puheenvuoroa. Esittelijä, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, die Wortmeldung. Kiitoksia. No nämä kommentit ovat osoittaneet, että tästä mietinnöstä tullaan käymään vielä kiintoiset keskustelut ja jännittää, minkälainen lopputulema tästä sitten tulee. Mutta on hyvä, että olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme jonkinlaiset ohjeet ja rajat ylittäviä toimintoja pitää vahvistaa. En ole samaa mieltä siitä argumentista, että nämä aloitteet ovat liian mutkikkaat ja tulevat kalliiksi. Olen nähnyt sellaisenkin tutkimuksen, jossa todettiin, että seuraukset valtioille eh, tästä ilmiöstä ovat jopa satoja miljardeja valtion kassassa. Eli siis kyse on tappioista valtion budjetissa. Eli kyseessä ei ole mikään siitä, että jotenkin puututtaisiin vaikka työehtosopimuksiin tai vähimmäispalkkoihin, vaan Tarkoitus on puuttua tähän väärinkäytösilmiöön, joka vain lisääntyy erityisesti juuri näissä rajat ylittävissä palvelujen ja töiden tarjonnassa, koska kentältä sanotaan yhä uudelta, meillä on, me olemme ihan avuttomia, koska emme saa tietoja rajojen yli ja sitten jäsenvaltiot sanovat, että pitäisi olla jonkinlaiset eurooppalaiset reunaehdot sille, miten tämä hoidetaan ja miten tähän tuodaan lisää läpinäkyvyyttä. Kyse ei siis ole siitä, että muutettaisiin tai puututtaisiin minkään laillisiin sääntöihin, vaan puututtaisiin näihin laittomiin eh, kysymyksiin. Varmaan eilen ymmärsit asian välin, kun minä sanoin, että 300 eurolla ei voi elää, niin tarkoitin Saksaa Saksassa ei 300 eurolla pysty elämään. Ja tiedän myöskin Itä-Euroopasta sellaisia tapauksia, joissa Foxcom esimerkiksi on Tsekissä palkanut ihmisiä 120 töihin. Ja sitten vielä jos e-, eivät yllä tavoitteisiin, niin sitten vielä palkasta nipistetään sakkoa. Eli ei tässä ole kyse mistä keskimääräisestä palkkatasosta Euroopassa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa on sellaisia ihmisiä, jotka laittomien työolojen takia joutuvat kärsimään. Ja loppuvimeteksi myöskin sitten valtiot, koska verotulot jäävät uupumaan samoin kuin sosiaaliturvamaksut ja sen takia tähän on puututtava. Tämä on eurooppalainen työmarkkina-alue ja Euroopan sisämarkkinat tässä myös ajavat mahdollisuuksia laittomuuksiin ja sitä meidän pitää pystyä jotenkin suitsimaan. Bien, alors nous aurons Hyvä. Sitten kunhan, kunhan tarkistukset saadaan, niin käymme varmasti tästä vilkaista keskustelua. 10. lokakuuta kello 12 on määrä aika. Ja tähän tarvitaan digitaalinen allekirjoitus. Sitten käsittelemme nämä tarkistukset 5. 11. 25. päivää kompromisseista ja niistä äänestetään sitten 26. päivä marraskuuta. Tässäpä tämä. Seuraavaksi annan takaisin puheenvuoron Jutta Steinrykille. Hän voi kertoa meille lausuntoluonnoksestaan IMKon valiokunnalle. Kyseessä on valiokuntaloitteinen mietintö, yhdennetyt paketin jakelun markkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi Euroopan unionissa. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tämä IMKON äh, mietintö keskittyy siihen, miten voitaisiin parantaa näitä patekin ja kuluttajille. Ja meidän lausuntomme on järkevä siinä mielessä, että haluamme käsitellä tässä myös työntekijöiden tilannetta. Verkkokauppahan on kasvava markkina ja tämä rajat ylittävä paketin jakelu, niin sitä pitäisi tietysti yksinkertaistaa asiakkaiden kannalta, mutta toisaalta täytyy myös olla selvillä siitä, ettei kyseessä ole mikään täysin ilmainen jakelu, ei sellaista ole olemassakaan. Ja juuri pakettipalvelujen kohdalla niin on jo nyt hirveitä ongelmia, kun käytetään tällaisia alihankintaketjuja. Heillä on konsernin uniformuja, he sitten seuraavat johtajia, mutta mutta sitten toisaalta eh, heidän työolosuutensa on täysin emoyrityksistä irrotettuja ja näin konsernit eh, siirtävät muualle kustannukset, riisit, kriisit, ei tarvitse maksaa lomaa, rahoja, irtisanomisrahoja eh, tai sosiaalimaksuja. Ja se, mitä nyt tarvitaan, niin tarvitaan parempaa rajat ylittävää esim, toimintaa esimerkiksi merkinnöillä ja parannetulla yhteistyöllä kansan, kansallisten tarjo- palveluntarjoajien välillä, mutta sitten toisaalta tässä täytyy ottaa huomioon myöskin työkielinen oikeudet ja suojelu. Jos yhä on luotettavampaa ja halvempaa palvelua, niin kustannukset kuitenkin täytyy kantaa noissa yrityksissä, jotka eh, paketin jakelusta vastaavat. Eli kaikkien konsernien täytyy myös huomioida se, että tätä jakelua tulee yhä enemmän, täytyy kouluttaa, olla avustamispalvelujen navigointijärjestelmät ja niin edelleen. Ja sitten täytyy myös huomioida, että paketin jakelun menee yksinkertaisesti tietty aika ja se pitää huomioida työaikana. Esimerkiksi tankkaukset, lastin purkaminen, niin ne pitää ottaa huomioon tästä, tässä eikä tässä tämä kilpailu saa tapahtua ainoastaan tämän kuriiripalvelun hoitajan oikeuksia polkemalla. Kiitoksia. Oletan mielelläni tätä keskustelua. Kiitoksia. Haluatko joku käyttää puheenvuoroa tässä vaiheessa tähän, tässä keskustelussa? Ei siltä näytä, joten tässäkin näyttää 10. lokakuuta tarkistusten jättämisen määräaika. Ne käsitellään 5. marraskuuta kompromissin kanssa. Ja äänestämme 5. joulukuuta ja IMKO, IMKO, IMKO sitten kuulee meitä ja, ja se äänestää 16. tai 17. joulukuuta. Kohta 28 pääsemme jo loppuun esittelijänä tai valmistajana David Kasa. Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelman kaikkien toimijoiden eduksi on lausunnon aiheena esittelijä. Olkaapa hyvä. 31 tarkistusta teidän lausuntoon luonnokseen ne on tehty. Olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Allora, l'emendi proposti mill-kollegi riguardo il-Retail Action Plan. Mm, kerron kollegoille tästä vähittäismyyntikysymyksestä ja tavoitteena on pureutua työttömyyteen ja vähentää sitä. Olen kiitollinen kaikille kollegoille alkuperäisestä ehdotuksen tehdystä tarkistuksesta. Erityisesti haluan ottaa esille seuraavat kohdat. Yksi kohta, joka koskee työvoiman liikkuvuutta ja niitä seurauksia, joita se aiheuttaa vähittäismyyntialalle. alalle. Se, että painotetaan työvoiman taitojen ja markkinoiden vaatimusten välistä eroa, aivan kuten tarkistuksessa 10 on esitetty. Se, että painotetaan työnantajien vai valmiuksia valmistella työntekijöitä innovointien aiheuttamiin muutoksiin. Tässä suhteessa työnantajien pitäisi olla proaktiivisia. Elinikäisen oppimisen näkökulma on myös erityisen tärkeä. Ja tarve tukea perinteisiä toimialoja. PK-yritysten olemassaolo kylien keskustoissa on tärkeä, varsinkin ikääntyvälle väestölle, kuten näemme tarkistuksesta 31. Olen myös useiden niiden näkökohtien kannalla, joita kollega Andrea Cozzolino on ehdottanut. Olen sitä mieltä, että nämä selkeästi kuvaavat niitä ongelmia, joita työntekijöillä on. Ja olen sitä mieltä myös, että meidän tulisi tehdä muutoksia, jotta voitaisiin parantaa sitä tapaa, jolla sanamuoto on kirjoitettu. Olen myös varma siitä, että työskentelemme yhteistyössä löytääksemme tasapainoisen sanamuodon. Ja haluan kiittää kollega Barnoa tarkistuksesta 3, 16, 20 ja 28, 29. Nämä ovat erinomaisia tarkistuksia. Ja haluaisin kertoa puheenjohtajistolle ja kollegoille siitä, että Neljä tarkistusta on jo laadittu ja ne on jaettu. Ne sisältävät tarkistukset 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18 ja 19. Näistä neuvotellaan nyt tällä hetkellä, joten jään odottelemaan innokkaasti ja optimistisesti työskentelymahdollisuuksia kollegoiden ja varjoisettelyiden kanssa – jotta voimme edistyä tässä tekstissä. Ja haluan kiittää kaikkia tästä työpanoksesta viime päivien aikana. Kiitoksia. Alors, euh, qui souhaite intervenir dans ce débat No niin. Madame Costello. Ensin yksi puhui sitten Costello. Ja sitten Lambert. Madame Costello. Madame Costello. Ensin olikin äh, Rava Costello. Thank you, Madam Chairperson. I'm... Kiitoksia. Minä vastaan tässä äh, sosialisten varjoesittelijän Kotselinon puolesta. Ensinnäkin hän pyyti, että äh, ilmoittaisimme hänen näkemyksestään. Hän sanoi, että tämä Kasan luonnos on oikein hyvä teksti, vaikka siitä puuttuu muutamia sosiaalinäkökohtia. Kaikki tarkistukset kuitenkin kattelevat nämä puutteet. Kotselino on tehnyt paljon tehnyt yhteistyötä Kasan kanssa kompromissitarkistuksista ja varmasti sitten saadaan hyvät tulokset aikaan nopeasti. Pari tarkistusta erityisesti Kotselinolta ovat erittäin tärkeitä meidän ryhmällemme. Ensinnäkin viisi, siinä kritisoidaan monikansallisten yritysten toimintaa tässä taantumassa on työpaikkoja menetetty paljon vähittäis myös erityisesti firmoissa ja siinä on sitten pakotettu ihmiset tekemään lyhyempiä työaikoja ja e, kuitenkin vaikka voitto on pysynyt ihan hyvänä, niin kriisin takia on sitten vähennetty työntekijämääriä ja muutettu työaika ja muita olosuhteita. Sitten 14 se koskee vähittäismyyntisektoria, joka on ollut hyvin joustava ala. Siellä on käyty määräaikaisuuksia, tilapäisiä työntekijöitä ja sitten pakotettu esimerkiksi tekemään pyhäpäivinä töitä öisin ja iltaisin, ja se suoraan vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja perheelämään. Ja sitten pyydetään jäsenvaltiot ottavat käyttöön tiukkaa lainsäädäntöä pyhätyöstä, iltatyöstä Öö, vähittäismyyntialalla. En mä ole mitään täydellistä vapauttamista vähittäismyyntialalle. Ja Eurocommerce myöskin tu- tukee tätä, samoin kuin monet muut järjestöt. Sitten tarkistusta 21 voisimme poistaa tästä suullisella tarkistuksella viimeisen osan, jossa sanotaan, ja hyväksymään tiukan lainsäädännön öö, ja oikeudenmukaisen kilpailun turvaamiseksi. Mutta tämän voimme tehdä vain, jos 14 hyväksytään. Ja muista tarkistuksista haluaisimme ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin se, että pikkukaupat ovat kadonneet keskustoista ja kylistä ja sitten on tullut tällaisia isoja ostoskeskuksia ja tämän takia sitten vanhusten on vaikea saada ihan perushyödykkeitä. Sitten toisaalta terveyden ja turvallisuuden surjaaminen ja tapaan turmatilastot osoittaa, että vähittäismyyntiala on yksi niistä aloista, joissa on eniten ongelmia ja komission pitäisi antaa direktiivi liikunta- ja tukielinten sairauksista. Ja sitten työntekijöiden kouluttaminen päivittäin myyntialailla ja sitten työsuojelutarkastuksella pitäisi puuttua laittoman työhön tällä alalla. Siis, Kiitoksia. Onko muita Puheenvuoropyyntöjä eipä näytä olevan. Esitteli, haluatteko vastata ravakostellolle? Kostellolle? Fil-qasid, ah signora President, eh, dwar dak li eh, qal il-kollega ah, tiegħi Kossolino. Niin, ensinnäkin siitä, mitä kollega Kossolino totesi, tarkistus 5 ja tarkistus 14. Nämä voin hyväksyä, mutta tämänhetkinen muotoilu, sitä pitää selventää. Olen samaa mieltä, että nämä ovat tärkeitä tarkistuksia, mutta tekstiä täytyy selventää. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä seuraavien viikkojen aikana, jotta voimme parantaa niitä. Varsinkin tarkistus 14 on sellainen. Minusta on myös hyvä viitata näihin kylien keskustoissa oleviin pikkukauppoihin. Ja voin sanoa, että voin hyväksyä nämä tarkistukset, jotka käsittelevät siis näitä pieniä kylien keskustossa olevia kauppoja. Muuten hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, jatkan työskentelyä kompromissi tarkistusten parissa. Ja toivottavasti seuraavien päivän aikana voin päästä ratkaisun Kiitoksia. Kiitoksia. Tämän asian käsittely on nyt valmis. Käsitellään kompromissitarkistuksia 17. lokakuuta ja äänestämme niistä samana päivänä niin, että IMKO-valiokunta voi ottaa huomioon 5. marraskuuta. Jos ei ole muita asioita, niin tapaamme sitten seuraavassa kokouksessamme ensin 10. lokakuuta kello 9.11.30 asti torstai-aamu. Sitten seuraavaksi 17. lokakuuta 9-12.30 täällä Brysselissä. Mukavaa loppupäivää ja kiitoksia. Näkemiin.